artiklan 163 mukaisesti ja pyytäisin herra Ivan Stefanitsia puhumaan ensiksi. pán predsedajúci doprava v mestách sa stáva neustále palčivejšou témou ktorú je treba riešiť. kaupunkiliikenne on nyt kumaihe meidän täytyy löytää ratkaisu. Esimerkiksi polkupyöräliikenne olisi yksi ratkaisu. Se on ympäristöystävällisempää. Tutkimukset osoittavat, että polkupyörät ovat nopeampia kuin autot, erityisesti ruuhkissa. Kun ajatellaan liikkuvuuden parantamista Slovakiassa ja koko Euroopassa, meidän täytyy helpottaa polkupyörän käyttöä, erityisesti rautateiden lähelle pitää rajentaa lisää pyöräteitä. Uskon, että voimme rahoittaa tämän eurooppalaisen varon, jotta saamme yhtenäisen verkoston Eurooppaan. Polkupyöräliikenne ansaitsee huomiomme. Kiitos. Kiitoksia. Ja, ja nyt Victor Negrescu, SD-ryhmästä. Atenția asupra discriminării grave la care sunt supuși românii mai multe state europene. Kiinnittäisin huomioon tänne romanien vakavaan diskriminaatioon monissa maissa. Brittilehdistössä esimerkiksi. Ja sitten puhutaan romaneista, äh, äh, äh, romanialaisesta heihin suhtaudutaan rasistisesti. Ja se valitsi se olla olevan brittien valitseva näkemys. Olen asunut pitkään ulkomailla. Halusin tukea ulkomailla asuvia romanialaisia. He kärsivät syrjinnästä Euroopan johdon suunnattom, suunnan puute ei auta. Meidän täytyy tuomita kaikki kaikki rasistiset xenofobiset keskustelut, vaikka ne ovat Euroopan parlamentista nuoret sosiaalidemokraatit aloittavat uuden kampanjan syrjintää vastaan ostatakseen, että Euroopan parlamentti voimakkaasti vastustaa kaikkea rasismia. No. Kiitoksia. Chciałbym powiedzieć coś na temat Kosowa. Otóż ostatnio... Haluaisin todeta jotain Kosovosta. Äskettäin olemme saaneet nähdä, että Kosovosta tulee paljon maahanmuuttajia, varsinkin Saksaan. Puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä ja hyvin usein ihmiset sanovat, että meidän tulisi tehdä jotain tällaisen maastamuuton estämiseksi, eikä sitä, miksi tämä tapahtuu. Siitä syystä on erittäin turhauttavaa, että täällä parlamentissa me käsittelemme kaikkia maailman asioita, esimerkiksi Venezuelaa tänään. Annamme kaikille muille neuvoja siitä, miten tulisi hoitaa poliittinen ja taloudellinen elämä. Miksi me emme kykene ratkaisemaan Euroopan ongelmia? Nyt me emme kykene auttamaan suuria maita, kuten Ukrainaa, emmekä edes pieniä maita, kuten Kosovoa. Vaikka kaksi miljardia euroa on suunnattu EU-sta vuodesta 90 sinne Eurolexista, tämän maan valvonnasta riippumatta, tilanne siellä on erittäin paha. Kurjuusindeksi vuodelta 2013, jonka Business Insider on luonut, sen mukaan Kosovo kuului maailman 25 kaikkein surkeimman maan joukkoon yhdessä Malin, Etelä-Sudanin ja Afganistanin kanssa. On vaikea, ei ole ehkä vaikea ajatella, miksi ihmiset haluavat sieltä pois. Sen sijaan, että keskusteltaisiin kaikista maailman ongelmista, niin meidän kannattaisi kyllä keskustella oman alueemme ongelmista. Ja sitten maailma kyllä seuraa perässä. Paljon kiitoksia. Ja nyt Angelika Nibler, Alde. Ich werde meine Stimme stets dann erheben, wenn es zu... Nostan ääneni esiin, kun kyse on syrjinnästä, eikä voi hyväksyä, että Itävallassa on käynnistetty mieltä vastaan, joka Facebookissa sanoi, että hän haluaa tappaa kaikki juutalaiset. Hän sanoi, että kyse ei ole antisemitismistä, vaan ihan kritiikistä Israelia kohtaan. Minusta tuntuu, että hyvin usein syrjintä liittyy syvään vihaan ja siksi tavoitteeni ihmisenä ja poliitikkona on puhua heikompien puolesta yhteiskunnassa. 2008 Euroopan komissio teki ehdotuksen direktiivistä, joka liittyy esimerkiksi syrjintään uskonnon, sukupuolisen suuntautumista iän nojalta mutta monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole halunneet tähän ryhtyä ja todellisuus osoittaa, että me tarvitsemme lakeja, jotka suojelevat kansalaisia ja tämä osoittaa, kuinka tärkeitä perusoikeudet ovat. Paljon kiitoksia. Herra Christogonos, kuule. 2015 2015 tammikuussa Kreikan kansa äänesti äh, säästöpolitiikkaa vastaan. Tämä säästöpolitiikan umpikuja näkyy sen puolustajienkin julkilausumissa. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto on tunnustanut, että se on tehnyt virheitä. Se ei ole nähnyt äh, säästöpolitiikan vaikutuksen erityisesti lamaa. Nyt käydään neuvotteluprosessia Euroopan viranomaisten kanssa ja ohjelmastamaan uuden jälleenrakentamiseksi ja Euroopan komission täytyy nyt kunnioittaa Kreikan kansan tahtoa ja uudelleen arvioida sen miksi Kreikan täytyy löytää tie, jolla edetä tulevaan vaisuuteen, demokratian ja läheisyysperiaatteen kunnioittamisen hengissä, jotka ovat sopimuksessa. Kiitos. Herra Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Eilen maidontuottajien konferenssi pidettiin Liettuassa Liettuan maidon tuottajat pyrkivät löytämään vastauksia kysymyksiinsä, tarvitseeko kukaan enää heidän maitoaan. He saavat vain 12 senttiä litralta maitoa, ja se on matalampi kuin tuotantokustannukset ovat. Baltian maat eivät ole saaneet juurikaan korvauksia Venäjän kauppasaarrosta, ja siitä syystä maidon tuottajamme ovat aivan toivottomassa tilanteessa. On aivan avoin salaisuus se, että liettualaiset viljelijät saavat erittäin matalia tuloja, joka myöskin heijastuu kilpailukykynsä EU-markkinoilla. Analyysit osoittavat, että raakamaidon hinta viljelijöille on paljon matalampi, kun taas tuotantokustannukset viimeisen vuosikymmenen ajan ovat moninkertaistuneet. Siitä syystä vetoan komission ja parlamenttiin, jotta se suojelisi viljelijöiden etuja. Kiitos. kiitos. Costaldo. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tietävätkö kollegat, mikä tämä on? Tämä on kuva teepaidasta, joka näkyy internetissä. Ja tässä on puhuttu väkivaltaisista teoista sen jälkeen, mitä nyt tapahtui Roomassa. Tämä liittyy tähän Feyenoord-tapaukseen. Tämä häpeä ei enää voi olla hyväksyttävissä. Italian viranomaiset ovat kyllä vastuussa näistä tapahtumista, kun ajatellaan kriisin hallintoa mutta nyt on sitten suihkulähde, joka on äärimmäisen arvokas, joka on osa Unescon perintökohteita. Ja osattain nämä vahingot ovat peruuttamattomia. Tämä ei ole jalkapalloa, tämä ei ole urheilua. Olen tehnyt tästä kysymyksen joidenkin kollegoiden kanssa, koska EUn täytyy toimia näissä asioissa ja jalkapallo täytyy saada sellaiseksi, mikä sen pitäisi olla, emmekä hyväksy enää väkivaltaa jalkapallossa. Deputy Director No, Natasha, please. Sorry. Thank you. Kiitos, puhemies. Meillä on ilo välittää Euroopan sosiaalirahaston hakijoiden tunteet vaalipiirissä niin Euroopan naisten sektorin vapaaehtoisjärjestöt kokevat, että he, he ovat kohdanneet epäjohdonmukaista, epätransparenttia toimintaa viranomaisten kannalta. 60 prosenttia hakemuksista kaatuu ja 12 ryhmää on ottanut minun yhteyttä ja yli 200 ihmistä on ollut jo lamautettuna ja vaarana on, että 7000 koulutuspaikkaa menee. Heillä on selkeitä näyttää, että he kykenevät osallistamaan yhteiskunnan haavoittuvimpia ryhmiä. Olen tavannut Tysonin saadakseni hänet tietoiseksi tästä. Tämä pohjois prosessin käsittely artiklan 2158a mukaisesti, yhteisten määrästen mukaisesti toteaa, että projektien valinnan täytyy olla syrjimättömiä ja seurattavia käännyt myös komission puoleen, että 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta keskittyisi köyhyyden poistamiseen ja sosiaalisen osallistumisen pariin. Ja nyt, ja nyt Claude Roland. Travailleurs du secteur sidérurgique traversent une crise grave. Terästeollisuus on vakavassa tilanteessa. Se on olennainen tuotantoala monella arvoketjulla, mutta se kärsii ja ruostamaton teräs kärsi epävilpeistä kilpailusta aidosta dumppauksesta Kiinan suunnalta polkumyynnistä. Belgiassa Genk tai Shuttlen tuotantolaitokset ovat suurissa vaikeuksissa. Meidän täytyy tukea teollisuutta kilpailua vääristäviä käytäntöä vastaan. Tämä on kielellistä ja komission täytyy toimia nopeasti ja käyttää tai nämä 15 kuukautta, joka sulla on käytössä, täytyy nopeasti koota kasaan teräksen korkean tason ryhmätalouden tehokas strategia, joka antaa terästeollisuudelle tulevaisuuden ja erityisesti ruostumattoman teräksen valmistamiselle tarvitaan investointeja, mutta myös vankkaa tukea. Meidän täytyy antaa itsellemme välineet tehdä nopeasti ja tiukasti päätöksiä. Dziękuję bardzo. Paljon kiitoksia. Ja nyt Uh, Giuffrida. Grazie. Volevo sotto... Kiitoksia. Haluaisin vielä kertoa kollegoille maahanmuutto joista puhutaan aika vähän. Kolmas lokakuuta 2013 Lampedusassa oli surupäivä ja koko maailma oli järkyttynyt se piti olla alku uudelle kaudelle ja sanottiin, että ei enää koskaan näin, mutta pari viikkoa sitten tapahtui uusi tragedia, jossa taas 300 ihmistä sai surmansa ja tämä on nyt meidän omalla tunnollamme. Koko maailma katsoo Eurooppaan ja sanoi, että Euroopassa nyt asiat vievät aikaa. lähi on nyt sitten ruutti, tynnyri, Pohjois-Afrikassa, on jännitteitä ja sadat tuhannet miehet ja naiset lähtevät merille. Ja Italiaan saapuu nyt paljon enemmän, kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Meidän täytyy nyt puhua, meidän täytyy luoda humanitaarinen käytävä, meidän täytyy katsoa uudelleen kiintiöitä, meidän täytyy miettiä Triton hanketta ja kaikkien jäsenvaltioiden, siis kaikkien, täytyy olla mukana ratkaisemassa näitä ongelmia. Kiitos. Grazie. Kiitos. Anna Fatiga. Dziękuję, panie przewodniczący. Zloko... Kiitoksia, hyvä puhemies. Naton liittoutuman Riikan pohjautunut tukikohta valmisteli kertomuksen, joka koski tilannetta ennen aggressioita Ukrainassa – ja myöskin tuon hyökkäyksen aikaisia toimintoja. Kyseisessä kertomuksessa huomautetaan siitä, millä tavalla vapaata maailmaa huijattiin, millä tavalla sitä tiedotettiin väärin siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Lisäksi tässä suhteessa on oleellista se, millä tavalla Euroopan unioni ja demokraattiset maat antavat mahdollisuuden Venäjän viranomaisille äh, toimia. Esimerkiksi kutsutaan Brisbanein Australiaan tai Putin kutsutaan ulkoasioiden äh, kokoukseen. Me annamme Venäjän federaatiolle aivan liikaa näkyvyyttä ja tilaisuuden toimia. Minusta meidän tulisi tunnustaa se, että Venäjä on valtio, joka toimii aggressiivisesti suhteessa tois, toiseen itsenäiseen valtioon. Ja meidän tulisi välttää kaikkea sen toiminnan tukemista. Deputy mm, Matt McCarthy. McCarthy. Angel. KNGL. Jos te ette pysty saattaa tulla helposti historian suurin kahdenvälinen kauppasopimus, mutta Euroopan kansalaiset ovat alkaneet seurata tilannetta eri, entistä huolestuneempana ja herättää kysymyksiä komission ryhdikkyydestä. Näyttävät ovat aivan liian turhan ai aikaiset Euroopan ryhtyminen siinä olisi pitänyt olla avointa keskustelulle erityisen valitulle edustajille. Komissio on salassa edennyt näyttelyssä niin kuin hyvin äskettäin tilanne on muuttunut. Siinä on Natalissa mukana investointisuojajärjestelmä, joka johtaa olemassa olevien oikeusjärjestelmien vaarantamiseen. Ja tämä on johtanut ennen näkemätöntä vastustus. Monet viljelijät eivät minun valpiirissäni enää kestä hinnan leikkauksia enää ja markkinoiden avaaminen toteutuu, kustannukset ja standardit ovat alhaisemmat, paljon haittaa tuottajille. Komissio sanoi, että standardit eivät laskisi, mutta mitään näyttöä näistä väitteistä ei ole mitään kohdan tuntuvia takeita siitä, mikä me halua, että meidän arvostetut standardit rapautuisivat. Ja nyt Begin. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Costa Crociere yhtiö aikoo siirtää 160 työntekijää Genovasta Hampuriin ilman, että on kuultu työmarkkinaosapuolia. Ja sitten on tehty loukkaavia lausuntoja hallinnon osalta työntekijöiden suhteen. En tiedä, voisiko tämä olla jopa kansallisen lainsäädännön tai Eurooppa-oikeuden rikkomus, mutta vaikka olisikaan näin, niin haluaisin korostaa, että kyse on häpeästä. Tämän häpeä jolle ei ole mitään taloudellista perustetta, ja se on häpeä, että yritys, joka on hyvin italialainen ja toimii sen pohjalta, ja joka on käyttänyt tähän satoja miljoonia euroja, ja kuitenkin siirtää sitten toimintansa toiseen maahan. 160 työpaikkaa vähemmän, niitä saattaa olla kaiken kaikkiaan yli 300, Eurooppa ei ole tällainen tarkoituksena, ei ole köyhdyttää tiettyjä maita ja rikastuttaa toisia. Tällä tavalla ei selvitä kriisistä ja puhemies sanoisin, että tämä ei ole minun Eurooppaani. Kiitos. Kiitos. Ja Buda, EPP. E Absorbția fondurilor europene constituie principalul motor. Eurooppalaiset rahastot ovat yksi kaikkien jäsenvaltioiden kehityksen päämoottoreita samanaikaisesti ne tatkaavat työllisyyden kasvuun. Komission investointisuunnitelma on arvoltaan 315 miljardia euroa. Ja meillä on harjoittaja 2020-ohjelma, Erasmus-ohjelma ja yhteinen maatalouspolitiikka – Siinä muutama jäs, akseli jäsenvaiden rahoittamiseksi. Mutta on paljon jäsenmaita, jotka vaalittavat näitä vaikeuksia absorboida näitä varoja, koska menettelyt ovat monimutkaisia. Vaadin komissiota ja neuvosta yksinkertaistamaan näitä menettelyitä ja, yksi, ja yhdenmukaistamaan ne kaikissa jäsenvaltiossa – ja että rakennerahastojen ja kohdallisia ra, ra, rahastojen varastojen käyttö on sitten todellisuutta. Pan poseł Claudio Cipriano. No, Cipriano. ST. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, parteneriatul transatlantic pentru... Kiitoksia. Transatlanttinen kumppanuus on tärkeä kaupallinen sopimus, joka voi tuoda etua Euroopalle, jos tiettyjä etuja noudat, ehtoja noudatetaan. Terveydenhuolto järjestelmä täytyy pitää mielessä silloin, kun neuvotellaan tästä sopimuksesta, sillä tämä sopimus ei saa huonontaa tilan, potilaiden tilannetta, joka nyt jo on huono. Ja meidän tulee päästä tilante- ei tule päästä joutua tilanteeseen, jossa eurooppalaiset potilaat joutuvat maksamaan vielä enemmän hoidostaan. Lääketeollisuuskohdan täytyy olla avoin ja siinä täytyy olla säännöksiä, joka koskee myöskin kliinisiä testejä, joilla testataan uusia lääkkeitä. Tämä sopimus ei saa myöskään rajoittaa toimivaltaa näillä aloilla. Emme voi edes ryhtyä kuvittelemaan niitä huonoja vaikutuksia, joita tällaisella mekanismilla voisi olla, jos rajoitetaan lääketeollisuuden liikkumavaraa. Se, että potilaat saavat käyttöönsä lääkkeitä, on kaikkein tärkein asia. Kiitos, Van Stark. Ja, Kiitoksia. Islamilainen valtio on kymmenen päivän aikana teurastanut 21 ihmistä. Heidät on mestattu. Tästä on video internetissä ja siellä on sitten viesti muille. Ensinnäkin IS puhuu kristittyjä vastaan ja siinä sanotaan, että nämä ihmiset on teurastettu, vai koska he ovat kristittyjä. Mutta ISIS ei ahdistelevan kristittyjä, vaan kuvitelkaa, jos tämä ei olisi ollut kristittyjä, vaan 21 homoseksuaalia. Mitä sitten olisi tapahtunut? Kun ajatellaan oikeuksia, kaikki toimijat olisivat olleet solidaarisia. Olisimme varmaan laskeneet liput puolisalkoon ja olleet hyvin järkyttyneitä tästä. Mutta nyt sitten puhutaan kristittyjen murhasta, eikä sen jälkeen kukaan sano mitään. Kiitoksia. Paul Csaki, EPP. Kilenc évvel ezelőtt, 2006-ban a szlovákiai nyitrán ismer... Kiitoksia. Unkarilaisen opiskelijankin puhui koska hän käytti äidinkieltään ja tuolloin sisäministeri totesi, että tyttö keksi koko tarinan ja haluaa hyökätä Slovakian maineen kimppuun. Todisteita kuitenkin on ja tyttö joutui kärsimään ja itse asiassa hänet vedettiin oikeuteen kaiken tämän seurauksena. Kuusi vuotta tapahtumien jälkeen hallitus pahoitteli ja pyysi anteeksi tytöltä. Näin veti pois tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen esitetyn kanteensa. Mutta nyt yhdeksän vuotta tapahtumien jälkeen hänet vedetään uudestaan oikeuteen. Hän pakeni maasta ja nyt asuu toisessa EU-valtiossa. Haluaisin kiinnittää huomiota tähän ongelmaan. Ja olen sitä mieltä, että EUn tulisi olla tässä oikeudenkäynnissä läsnä. Äh, deputy Alfred Sant. Alfred Sant, SND-ryhmä. Kiitoksia. Euroopan 12 vuotta sitten pyrittiin laatimaan Euroopalle perustuslaki ja Euroopan maat hylkäsivät sen. Ne pyrkivät lähempään unionin. Rahaliitto oli luotu ilman talousunionia jäsenvaltioiden keskellä, keskellä oli suuria eroja. Sen jälkeen euroalue on ollut lamassa kastan, että rakenteet ovat hauraita. On tehty muutoksia, jotta se pysyisi kilpailukykyisenä kilpailussa maailmantaloudessa. Meiltä puuttuu keskeinen ö, budjettimekanismi jo, rahaliitossa, joka tulonsiirrolla keskustasta periferiaan helpottaa se eroja – ja EKP ylittämällä luultavasti äh, mandaattiinsa on pelastanut euron, mutta pankin äh, tehtäviin valitsemattomat tehtävät ovat äh, pyrkineet saamaan EKPlle tehtäviä, jotka olisivat tavoitteiden kannalta asianmukaisia, mutta eurooppalaiset eivät halua feder- liittovaltion ratkaisuja. Nyt pyritään parantamaan hallintamenettelyjä ja rakenteita. Kansan tahdon kunnettaminen rahaliitossa on aito haaste ja konfederaalinen rakenne voi auttaa siinä. Przewodniczący, koledzy i koleżanki, chcę mówić w sprawie... Kiitoksia. Haluaisin puhua Euroopan kansalaisaloitteen tilanteesta. Se on uusi poliittinen oikeus, joka kansalaisilla on Lissabonin sopimuksen nojalla ja varsinkin siitä, millä tavalla sitä sovelletaan. Sillä valitettavasti on valtava ero sopimuksen julistusten ja käytännön välillä, koska, koska yksi meistä aloitte, jota miltei kaksi miljoonaa eurooppalaista tuki, jossa vaadittiin juridisia toimia syntymättömien lapsien edun, etujen nimessä hylättiin Euroopan komission toimesta Barroson johdolla. Komissaari Timmermans nyt toteaa, että tätä aloitetta ei tulisi käsitellä laillisella tavalla, vaan poliittisella. Emmekä tiedä, minkä muodon se saa. Huomenna pidetään julkinen, julkinen kuulemistilaisuus kansalaisaloitteesta ja vetoan teihin siinä, että varmistaudutaan siitä, että aloitteinen on todellinen oikeus kansalaisillemme, eikä pelkästään vain sanahelinää paperilla. Kiitos. Ja nyt Klun, EPP. Kiitos. Kaiken hallitusten täytyy tehostaa rakennuksia vihreän talouden hengessä investointien puutos ja saneeraukset ja energian säästävät toimet kautta Euroopan sitten puuttuminen maksaa meille. E, e, jokainen euro, joka sijoitetaan rakennusten energiasanoudukseen, tuo viisi euroa lisää julkiselle sektorille lyhyen nopeasti. Energiaremontit voivat säästää 50 euroa per asunto lämmityskustannuksissa, sosiaalisen asumisen, toimistorakennusten ja muiden äh, saneraus auttaa äh, fossiilisten polttoaineiden vähentämisessä esimerkiksi 60 miljoonaa euroa turhaa menee lämmittämiseen ja valoon energiasanarituissa rakennuksessa. Tämä loisi työpaikkoja ja myöskin äh, e-, elvyttäisi rakennussektoria, joka toi, puhtaasti herätti sen, että eh, Euroopan komissio ja eh, Junckerin investointisuunnitelma investoisivat energiansäästöön kodeissamme. Paljon kiitoksia. Eh, Molnar Chaba, SND. Köszönöm a szót, elnök úr. Ha magyar miniszterelnököt vagy a... Kiitoksia, hyvä puhemies Unkarin pääministeri ja Unkarin hallitusta kritisoidaan. Jos näin tapahtuu, niin EPP-jäsenet aina sanovat, että Unkarin hallitus voitti demokraattiset vaalit ja sai kaksi kolmasosan enemmistön kansalaisten tahdon vuoksi. Mutta se ei ole totta, koska Etyj on todennut, että kahden kolmasosan enemmistö saavutettiin siitä syystä, että puolueet olivat mediassa epätasa-arvoisesti esillä ja tehtiin myös muutoksia vaalijärjestelmään. Tämä merkitsee sitä, että Etyin vaalikertomuksen mukaisesti se antaa kielteisen tuomion vaaleista. Unkarilaiset äänestäjät ovat itse asiassa ilmaisseet käytännössä oman näkemyksensä. Viime sunnuntaina Vespriessä yhdessä kaupungissa opposition ehdokas voitti. Ja tällä tavalla tuo kahden kolmasosan enemmistö lakkautettiin. Toivottavasti pääministeri hullujen unelmien sijaan voidaan päästä takaisin realiteetteihin. Pani posso Mariana Petir. Mariana Petir. EPP. Osoba koja se zalaže za vladavinu prava tražimo da štititi taj princip. Kiitoksia. Vetoisin siihen, että komissio ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta kaikissa jäsenvaltioissa ehdokasmaissa. Euroopan komission pitäisi pyytää, että Serbia kumoaa artiklat 2 ja 3 laista, joka liittyy valtion elimiin, jotka ovat mukana sotarikossyytöksissä. Serbia on käyttänyt tätä väärin hyväkseen. Serbia on toiminut pikku Haagina ja se on loukannut Kroatian suverenisuutta ja kansalaisia erästä sotaveteraania. Ja nyt tämän lisäksi aikaisempi tuomioiden lisäksi kansainvälinen tuomioistuin Haagissa on tuominut ja todennut, että Serbia oli vastuussa rikoksista ja hyökkäyksistä Kroatia vastaan vuosien 1991 ja 1995 välillä. Ei voida hyväksyä, että maa, joka on käynyt sotaa Kroatia vastaan, on nyt sitten tilanteessa, jossa se voi syyttää kansalaisia sotarikoksista. Serbian pitäisi jatkaa tiellä kohti Eurooppaa ja komission pitäisi toimia tässä ja sillä on vastuu ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta, jota se ei ole tähän mennessä pystynyt tekemään. Jana Borsan. Biljana Borsan. Predsjedavajući. Cijepljenje je jedno od najvećih civilizacijskih znanstvenih dostignuća. Rokotteet ovat yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista. Meidän on syytä olla ylpeitä niitä. Kehittyvät maat sijoittavat rokotusohjelmia kolme, kolmessa maailmassa. Saman aikaan he eivät voi vakuuttaa omia kansalaisiaan rokotusten välttämättömyydestä. Sen takia tuhkaruoka on kasvanut 7031 000 2013 ja Saksa yksi kehittyneistä maista – siellä lapsi kuosi vähän aikaa sitten sairauteen, josta me olettimme, että se on hallinnassa. Valinnanvapaus se merkitsee oikeutta vaarantaa muiden terveyttä ja kieltäytyä rokotuksista. Rokotuksista kieltäytyminen on juuri jotain sellaista, millä on tällaisia vaikutuksia. Kroatiassa lapsen rokotuksista kieltäytyminen on äh, rikos. Ja äh, rokottaminen ehkäisee virusten ja bakteerien leviämistä ja nimetään komission, että se ryhtyy kaikkiin toimiin lasten rokotteista kieltäytymiseen vastaan. Valina Koe. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puhua hepatitis Cstä. Sehän ei ole ainoa suuri terveysongelma maailmassa, vaan se on myöskin hepatiitin tärkein leviämissyy Euroopassa. Meillä on Solvai lääke joka on ollut 95 prosenttisesti tehokas ja sitä voitaisiin tuottaa lääkkeenä noin 100 eurolla, mutta patentin omistaja myy sen 25 000. Espanjassa kuoli neljä ihmistä hiljattain, koska hallitus ei toiminut, jotta uudet lääkkeet voitaisiin ostaa samalla tavalla kuin Euroopan lääkevirasto oli ehdottanut. Ja kuitenkin rahoitusjärjestelmään kyllä tungetaan miljardia ja jopa katoliseen kirkkoon. Tietääkö Euroopan komissio tästä asiasta ja rikkooko Espanja jotain direktiivejä, jotka takaavat oikeuden korkeaan terveydenhuoltoon? Komission pitäisi käynnistää tutkimus siitä, miten Euroopassa on rikottu julkisten hankintojen ja kilpailulainsäädännön rikomuksia. Ja täytyy muistuttaa, että myöskin voitaisiin määrätä lisenssi, mikäli nämä liian korkeat lääkkeet, liian kalliit lääkkeet mahdollistavat sen, että kaikki eivät voi niitä ostaa. Kiitos. Kiitos. Uh, äh, Holvenyi Georgi. Tisztelt képviselőtársaim, az iszlám... Kiitos puheenjohtaja, näistä herrat islamisen valtion hyökkäykset ovat jälleen johtaneet erikoksen 21 kristityn murhaan Libyassa. Jihadistit ovat meidän kynnyksellämme, kotikynnyksellä Libyassa ja eurooppalaisia kohtaa tämä uusi suora haaste. Vietin viisi päivää pakolaisleireille ja kiinnittäisin huomiota vastuuseemme kansalaisina. Me seisomme sivussa, kun 2000 vuotta vanha kristitty perinne katoaa, ei kovin kaukana Euroopasta. Meidän täytyy olla vähemmistöä, ovat ne kristittyjä tai muita vähemmistöjä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun käännyn Euroopan parlamentin puoleen ja vaadin, että Euroopan parlamentti ja Euroopan uneti ovat johtavassa asemassa humanitaarisessa toiminnassa. Meidän äh, rahoitusvalinnoiden pitäisi riittää näiden ihmisten auttamiseen ensisijaisesti niiden omissa, omissa maissa. Passiivisuus on Euroopan arvojen vasta ja epähumaania. Haluan olla ylpeä. Antakaa minun olla ylpeä sitä vasta että Eurooppa voi Kiitos. merkittävästä puheenvuorosta. Ja nyt Dil. Kiitoksena puhemies. EU on keskittynyt Eurooppa 2020 tavoitteisiin älykäs, kaiken sisältävä talouskasvu mutta nyt on 2015 ja me edelleenkin olemme vuoden 2008 äh, laman kourissa. Annan esimerkin omasta vaalipiiristäni, jossa on kaikkein suurin viennin kasvu, 11 prosentin vuosittainen kasvu, ja se on Englannin kolmanneksi suurin vientialue, joka valmistaa oikeita tuotteita eikä pelkästään vaihda palveluita. Siitä huolimatta sillä on selkeä pula pätevistä työntekijöistä. Kuinka paljon lisää kasvua ja tuottavuutta voitaisiin saada, jos alueellisesti olisi pyritty pureutumaan tähän ongelmaan? Me tarvitsemme vähemmän Lontota ja enemmän paikallista hallintoa. Siitä huolimatta edelleenkin esirahoitusta hajautetaan. Meillä on dynaaminen johtajuus, innovointi ja yrittäjyys. Näitä kykyjä voidaan kuitenkin vasta hyödyntää kunnolla sitten, jos päätökset hajautetaan keskushallinnolta. Tämä meidän taloutemme kautta Euroopan vaativat sitä, että valta tasapainotetaan uudelleen keskushallinnon väliin. Ja puhemies, yksi hetki vielä. EU-tasolla meidän täytyy tehdä lisää, jotta voimme saada mukaan alueet politiikan tekoon, jos haluamme osoittaa sen lisäarvon, jonka me haluamme osoittaa kansalaisillemme. Kiitoksia. Kiitos. Nyt Mar Marissa Matias, e Presidente, nas últimas semanas, a propósito das negociações com o novo governo grego, ouvi vários responsáveis europeus e governantes... Neuvottelut uuden Kreikan hallituksen kanssa ovat johtaneet siihen, että monet eurooppalaiset johtajat ovat sanoneet, että eh, Portugalin ohjelma on ollut menestys, mutta sehän nyt on joukkoharhaa. 250 000 työpaikkaa on kadonnut. Hallituksen toimissa työttömyys on kasvanut 33 prosenttia BKTstä. Velkaistumisaste on kasvanut ja jos tämä on menestystä, niin mikä on? Portugali on ollut läheisessä valvonnassa myös liiallisten alijäämien vuoksi. Portugali osoittaa säästöpolitiikan umpikujaan. Franz, Bogovic. grupy EPP. EPP zagotavljanje novih delovnih mest je najboljši odgovor na današnje stiske ljudi. Kiitoksia. Uudet työpaikat ovat paras vastaus ihmisten epätoivon tänä päivänä. Ne lupaukset, joita on kuultu ennen vaaleja, jotka ovat talouslogiikan vastaisia, eivät voi johtaa muuhun kuin uusiin pettymyksiin. Siitä syystä proaktiivinen rahapolitiikka EKPn puolelta, energiaunionipaketti, investointisuunnitelma ovat toimenpiteitä, jotka johtavat siihen, että voimme toivoa, että eurooppalainen talous kääntää suuntaansa. Meidän kansalaisemme tarvitsevat uutta suuntaa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessaan – jos se ei toteudu, niin he ovat jälleen kerran pettyneitä. Tästä syystä vetoan komission ja teihin, hyvät kollegat, kuten myöskin Euroopan unionin edustajiin, jotta kaikki hyväksyisivät mahdollisimman nopeasti menettelyt, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat suunnata kohti kasvua. Ja viimeinen puhuja. Tökkäys Laszlo. Laszlo. Tisztelt elnök úr, a kommunizmus áldozatainak emléknap... Kiitoksia. Nyt pidetään kommunismin uhrien muistipäivää ja muistuttaisin Transylvanian tapauksesta Romaniassa. Siellähän nämä Ceausescun kommunistihallinto yritti saada unkarilaisen vähemmistön haltuunsa. Ja sitten muut olisivat seuranneet perässä. Diktaatuurista on päästy nyt eroon, mutta Romanian hallitus ja enemmistö haluaa jatkaa Ceausescun politiikkaa ja haluaa jakaa unkarilaisen alueen ja käyttämällä EUta tekosyynä. Minä vastustan tämän alueen uudelleenjärjestämistä ja meidän pitäisi kieltää mielenosoitus, joka on suunnitteilla 10. maaliskuuta Tirku Mureshissa. Tämä on vakava vähemmistöoikeuksien ja ihmisoikeuksien rikkomus. Ja tässä myöskin loukataan ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta, jotka kumpikin on kirjattu Romanian perustuslakiin. Euroopan parlamentin pitäisi puuttua asiaan Sekuan alueen ja sen autonomian puolesta. Dziękuję bardzo panu posłowi. Paljon kiitoksia. Te olitte viimeinen puhuja. päivän keskustelussa. Kiitän osa